työtä riippumatta poliittisesta vakaumuksestamme. Eh, kiitoksia Rouva Svenssonille siitä, että osallistuitte vaaliin ja keskusteluihin. Eh, myös kollegoille Mario Mauro ja Graham Watson, eh, he olivat ehdokkaina ja luopuivat aikaisemmin, koska halusivat puolustaa parlamentin yhtenäisyyttä. Tämä oli syvällinen kysymys. Minä tiedän, Mario, miten tärkeä sinulle ovat ihmisoikeudet ja minun maassani syntyi Solidarnosk, Se oli erinomainen ihmisoikeusliike, joka mahdollisesti ähm, oli myös Johannes Paavali toisen ansiota. Minulle ihmisoikeudet ovat myös prioriteetti. Graham, sinä puhuit siitä, että pitäisi muuttaa Euroopan parlamenttia ja siitä, että tarvitaan uudistuksia. Me tarvitsemme eurooppalaisen hankkeen kansalaisemme mukaan siihen, koska he välittävät yhä vain vähemmän minä haluan varmistua siitä, että yhdessä teemme kaiken voitavamme. Koleżanki, koleżanki i koledzy. Niin arvoisat kollegat. Neuvoston edustajat ja Euroopan komission edustajat, hyvät naiset ja herrat, komission jäsenet. Arvoisat parlamentin jäsenet, tänään on 14. päivä heinäkuuta Ranskan kansalliset päivä 220 vuotta eh, Ranskan vallankumouksesta, joten aplodit. Przesłaniem rewolucji były trzy słowa. Eh, vallankumouksellinen viesti, eh, vapausveljeys ja tasa-arvo. Kaikki nämä kolme sanaa kaikuvat tälläkin hetkellä Euroopan unionissa. Tämä on suuri päivä ja varsinkin symbolisesti se on suuri, kun edustan nämä Keski- ja Itä-Euroopan maita, niin teidän me nämä pääsimme mukaan parlamentin eteen. Eh, henkilökohtaisesti eh, haluaisin eh, kertoa teille, että jossakin vaiheessa halusin olla vapaassa Puolassa parlamentin jäsen. Ja tällä hetkellä minusta on tullut Euroopan parlamentin puhemies, en edes haaveillut sellaisesta omassa maassani. Tämä on osoitus siitä, että Eurooppa voi muuttua. Ten wybór traktuje jako znak Oma valintani on merkki näille maille. Viro, Liettua, Latvia, Puola, Tsekin tasavalta, Slovakia, Unkari, Slovenia, Romania ja Bulgaria. Näille maille viesti. Minä pidän sitä kunnianosoituksena myös maidemme miljoonille kansalaisille – niille, jotka eivät taipuneet vihamieliseen järjestelmään. Minä edustan kaikkia näitä maita. lat temu latem vuonna 1989 solidaarisuus voitti taistelun demokraattisesta Puolasta. Ja tämä johti siihen, että Berliinin muuri murtui ja kansat nousivat ylös. E, jossakin vaiheessa e, taistelimme vapauden demokratian puolesta rautaisiripun toisella puolella ja te autoitte meitä poliittisesti. Ja e, pienin merkittävin elein tuitte meitä, lähetitte meille paketteja näin. Me onnistuimme. Ja viisi vuotta olemme olleet nyt rakentamassa yhtenäistä Eurooppaa. Ei ole me ja te, vaan kyseessä on yhteinen Eurooppamme. Minä puhuin myös vastuusta ja kaikki me Euroopan parlamentin jäsenet haluamme eh, valtaa, mutta valta tarkoittaa myös vastuuta suhteessa kansalaisiin ja minä tunnen tämän vastuun. Kansalaiset ovat luottaneet meihin eh, ja suurissa kysymyksissä meidän täytyy vartioida demokratiaa. Kun puhutaan jokapäiväisistä asioista, Euroopan kansalaiset odottavat, että poliitikot päästämme eh, heidät kriisistä. Ihmiset haluavat työtä ja työllisyys on merkittävä tehtävämme. Meidän äänestäjämme haluavat tietää, että kun he haluavat kaasua, sitä myös on. Energiavarmuus on tärkeä asia. Meidän kansalaisemme ovat huolestuneita myös ilmastonmuutoksesta ja täällä Aivan kuten Aasiassa, Afrikassa, meidän täytyy torjua ilmastonmuutosta. Eurooppalaiset tietävät, että rauha ja vakaus eivät ole riippuvaisia ainoastaan meistä. Myös Välimeri on tärkeä, samoin kuin itäinen kumppanuus, latinalainen Amerikka ja strateginen kumppanuus Amerikan Yhdysvaltain kanssa ja myös nousevien globaalien valtojen kanssa. Jotta onnistumme tässä, me tarvitsemme Lissabonin sopimusta, koska me tarvitsemme unionin, joka on hyvin järjestäytynyt ja tehokas, ja myös sellaisen parlamentin tarvitsemme. 30 vuotta sitten parlamenttimme valittiin ensimmäistä kertaa suoralla kansanäänestyksellä. Ja ensimmäinen puhemies oli ranskalainen Simon Vei, naispuolinen puhemies. Ja meidän täytyy luoda olosuhteet naisille – jotta he voivat myös täyttää toteuttaa unelmansa ja tavoitteensa sekä julkisessa että yksityiselämässään, jotta ei tarvitse luopua äitiydestä, perheydestä. Simon Vei sanoi, että meillä on haasteina rauha, vapaus ja vauraus ja on aivan selvää, että voimme saavuttaa nämä kolme asiaa Euroopan mittakaavassa ainoastaan. Nyt 30 vuoden jälkeen nämä haasteet ovat edelleen samat ja meidän täytyy näihin haasteisiin vastata. Hyvät kollegat, minun kauteni kestää kaksi ja puoli vuotta. Ja näinä vuosina minä noudatan ohjelmaa, jonka esittelen teille – ja nyt haluan vielä kääntyä Hans-Gert Pötteringin puoleen. Okei. Okay. Hans-Gert, to szczególny moment. Znamy się od 10 lat. Hans-Gert, tämä on tärkeä hetki. Olemme tunteneet toisemme jo kymmenen vuotta. Sinä luovutat Euroopan parlamentin puhemiehyyden minulle. Kaikkien kollegoiden nimissä Haluan kiittää sinua siitä kunnioituksesta, jota olet osaksesi saanut. Haluan kiittää sinua sinun poliittisesta tyylistäsi. Na pamiątkę, na pamiątkę przekazuję. Haluaisin ottaa sinulle pyhän Barbaran patsaan. Sen, se on tehty yhdestä hiilen palasesta. Tämä on minun alueeltani äh, solidaarisuuden merkki. Kiitokset ja kaikkea hyvää tulevalle.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 Arvoisa puhemies, eh, tätä ei aiottu, mutta tämä on varmasti koko parlamentille suuri ilo. Ensimmäistä kertaa tässä parlamentissa meillä ei ole enää Eurooppaa, niin Länsi-Eurooppaa, Itä-Eurooppaa. Meillä on yksi Eurooppa ja eh, sitä symbolisoi meidän eh, tänään valittu puhemiehemme. Tämä on yhtenäisyyttä. Tämä on juuri yhtenäisyyttä Aivan kuten äh, sanoit, äh, hyvä ystäväni Jerzy Busek, äh, tämä on myös meidän vastuumme. Ja jos tulevina kahtena puolena vuotena voisimme unohtaa idän ja lännen ja puhuisimme ainoastaan yhdestä Euroopasta, tätä minä toivon näin tänä kautenasi Euroopalle. Kiitoksia. Dziękuję bardzo panie przewodniczący za tą wypowiedź. Kiitokset oikein paljon, edustaja Dole. Herra Schulz. Kiitoksia, puhemies. Puhemies, minä onnittelen teitä meidän ryhmämme nimissä siitä, että tulitte valituksi. Me tuimme tätä valintaa ja haluan tunnustaa, että historiallinen hetki käsitteen kanssa täytyy olla kyllä melko varovainen, mutta kuitenkin totean, että uskon, että se, että teidät valittiin Euroopan parlamentin puhemieheksi, on historiallinen hetki. Koska tämä tapahtui 20 vuotta Berliinin muurin murtumisen jälkeen, kuusi vuotta teidän maanne ja monen muun Itä-Euroopan maan liittymisen jälkeen. Ja te itse oman maanne pääministerinä olitte mukana vaikuttamassa tähän, koska neuvottelut alkoivat teidän hallintokauden aikana. 20 vuotta sen jälkeen, kun kaksi blokkia Euroopasta poistettiin, kun stalinistinen diktatuuri katosi. Ne maat, jotka 40 vuotta tai pidempään tai olivat 40 vuotta pidempään tämän eh, diktatuurin alla kuin Länsi-Euroopan fasistisen diktatuurin alla. Se, että 20 vuotta myöhemmin on itsestään selvää, että puolalaiset, unkarilaiset, balttilaiset, sekit, slovakit, mistä tahansa maista eh, olevat edustajat ovat täällä saksalaisten, itävalaisten, portugalilaisten, itävaltalaisten, italialaisten kanssa yhdessä. Ja että me vaalien, vapaiden äh, vaalien kautta saimme demokraattisesti valitun henkilön Puolassa demokraattisesti valitun henkilön tänne. Tämä on minun silmissäni historiallinen hetki, koska se osoittaa sen, että Eurooppa, tämä suuri manner, jossa 27 valtiota ovat muodostaneet EUn, todellakin edustaa jotakin. Sitä, että demokratian ja vapauden unelma voi toteutua jos sitä ei ainoastaan uneksi, vaan jos aktiivisesti, kuten te elämässänne, toimii sen puolestaan. Tästä syystä minä uskon, että teidän puhemieheytenne on vetoomus meille kaikille ja sille, niille arvoille, jotka, joihin tämä EU perustuu. Kaikki ne, jotka ovat päässeet diktatuurista eroon, jotka olivat diktatuurin ikeen alla ja jotka haluavat tässä toimia teidän puhemieheltänne, tukevina voimina. Ja tämä on se, mitä minä halusin sanoa ryhmän nimissä. Ja toivotan teille myöskin erittäin paljon onnea, herra Busek. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos oikein paljon, edustaja Schulz. Ja nyt eh, Verhofstadt, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos, eh, herra puhemies. Ensinnäkin haluaisin toivottaa eh, teille onnea liberaaliryhmän nimissä teidän valinnastanne. Ja teillä on meidän täysi tukemme seuraavaksi, seuraaviksi vuosiksi teidän työssänne. Teidän työnne merkitsee ainakin meidän mielestämme sitä, että luodaan vielä integroidumpi Euroopan unioni. Ja teistä tulee puhemies nyt hyvin hankalaan aikaan. Meidän täytyy saada Lissabonin sopimus ratifioiduksi. Meidän täytyy löytää yhtenäinen strategia rahoitus- ja talouskriisien ratkaisemiseksi. Joten teillä on tässä valtava tehtävä, mutta meidän ryhmämme tukee teitä täysin. Ja teidän täytyy tietää, että meillä on takanamme täällä tämän parlamentin pro-eurooppalainen enemmistö. Se teidän täytyy tietää. Ainoa vaatimus, mikä meillä on, että te käytätte tätä laajaa Euroopan puolesta olevaa enemmistöä ja että viette eh, eteenpäin myös eh, meidän viestimme. Ja me toivomme, että te viette meidän eh, ääntämme eteenpäin myös neuvostossa, niin että saamme myös sinne enemmän Eurooppaa. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Harms. Dank. Kiitoksia, puhemies. Myöskin minä haluan ryhmäni nimissä liittyä näihin onnen toivotuksiin. Me olemme myöskin erittäin iloisia tästä hetkestä, kuten muut. Ja mielestämme te olitte hiukan vaatimattomia, kun totesitte, että on suuri kunnia ottaa vastaan tämä toimi, johon valittiin. Se on myöskin vihreän ryhmän puolesta kunnia, että saamme teidät puhemieheksi. Koko poliittisen elämänne kautta olette mielestäni tämän ansainneet, mitä nyt tässä tulette tekemään. Ja me kaikki yhdessä todellakin asetamme suuret toiveet teihin. En ole varma, että voiko kahden ja puolen vuoden aikana poistaa ne erottavat tekijät, joita Euroopassa edelleen on idän ja lännen välillä, mutta uskon, että teidän kanssanne, kun olette tämän, maan, tämän talon kärjessä, pystytte vahvistamaan sitä siltaa, joka idän ja lännen välillä on. Ja toivon, että juuri Länsi-Euroopan kollegoille tulee selväksi se, että Puola on mantereen keskellä. Kyse on maasta, joka on siis mantereen keskellä. Te tulette sieltä. Ja että nyt sitten täytyy työskennellä enemmän itäiseen suuntaan kuin aikaisemmin. Te tuotte siihen kaikkein parhaimmat edellytykset. Olin erittäin iloinen, kun totesitte, että täytyy löytää läheisyyttä kansalaisiin. Me vihreät olemme olleet aina tätä mieltä. Totta kai täytyy Eurooppaa vahvistaa sisältäpäin, mutta myöskin kun ajatellaan tätä koko luokkaa, niin se on tärkeää. Ja koska nyt tutustuin teihin Kiovan kaduilla ja myöskin opin tuntemaan teidät erittäin rohkeana poliitikkona, niin toivon, että emme unohtaisi Ukrainaa tässä orientoitumisessamme itään päin. Myöskin siellä täytyy tilanteen parantua. Mitä henkilökohtaisesti myöskin toivoisin, että jos tai kun eh, Euroopan EM-jalkapallokisat pidetään, ja nämähän tapahtuvat sitten Puolassa ja Ukrainassa yhteisesti, niin toivon, että yhteisesti katsoisimme muutaman pelin näistä. Toivotan teille kaikkea hyvää ja menestystä työssänne. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Głos... Kiitokset edustaja Harms. Ja sitten äh, Kirkhope. Arvoisa puhemies, äh, olen Euroopan konservatiivin reformistiryhmästä. Haluan onnitella teitä äh, puhemiehen tehtävästä ja olen tyytyväinen siihen, että puheessanne viittasitte historiaan ja muutkin viittasivat historiaan, mutta vaikuttaa siltä, että olette henkilö, joka arvostaa niitä vapauksia, joita halutaan parlamentissa, ilmaisunvapaus, mutta myös sellaista vapautta, että voidaan katsoa uudistusta, muutosta, Euroopassa. Parlamentin pitää muuttua Euroopan myötä. Se, että teillä on historia, josta olette ylpeä vuodesta 1980 eh, solidaarisuusliikkeessä, toitte eh, Puolan NATOon ja sen jälkeen aloitettiin EUn jäsenyysneuvottelut. Tällä tavoin varmasti voitte ryhtyä niihin muutoksiin, joita Eurooppa tarvitsee nyt. Me olemme tyytyväisiä valintaanne ja me haluamme tukea teitä parhaamme mukaan. Kiitos. Dziękuję, panie przewodniczący, za tą... Kiitokset oikein paljon, edustaja Seuraavaksi edustaja Biski. Herr Präsident, ich freue mich. Puhemies, olen erittäin iloinen, että naapuri Puolasta valittiin tämän talon puhemieheksi. Olen itä-saksalainen ja olen, asun Slubitsen lähellä. Ja Slubitse ja Frankfurt an der Oder ovat osa yhteistä Eurooppaa. Kiitän teitä siitä, että kiinnitte huomion siihen, että Itä- ja Länsi-Eurooppaa täytyy saada yhdistettyä enemmän. Tämä on pitkä tie, mutta haluaisin myöskin tässä kiinnittää huomion puolalaisen kulttuurin suureen vaikutukseen, joka, jonka te voitte myöskin ottaa mukaan kulttuurien monimuotoisuuteen. Toivon, että voisin keskustella tästä vielä tarkemmin. Olen jo aloittanut työskentelyt tähän suuntaan. Kaksi pojistani puhuu Puolaa ja minulla oli kerran kunnia olla tai antaa elokuvapalkinto Anders Essenille hän ja muutkin puolalaiset ohjaajat kuuluvat eurooppalaisen kulttuurin piiriin. Toivon, että Länsi- ja Itä-Eurooppa eh, eivät unohda Itä-Euroopan suuria tekoja. Puhemies, te tulette saamaan suuren tukemme tässä asiassa. Kiitos. Dziękuję, panie przewodniczący, za tę wypowiedź. Kiitokset, edustaja Biski. Ja sitten edustaja Farage. President, I would like to congratulate... Puhemies, haluaisin onnitella teitä siitä, että teidät valittiin, mutta vaikuttaa siltä, että täällä tämä on eh, oikeastaan häpeällinen, että tämä parlamentti valitsee puhemiehen, eh, joka ei eh, saa muuten kuin isojen ryhmien tukea. Eilen meillä oli euro, eurooppalaisia sotilaita tuossa ulkopuolella äh, valvomassa. Kyse on siitä, miten toimitaan Euroopassa. Meillä oli täällä kuoroja, ne hymniä. Me aloitimme äh, juuri tuolla hymnillä. Äh, tämä on juuri se hymni, joka piti lopettaa sen jälkeen, kun ranskalaiset ja hollantilaiset sanoivat ei perustuslaille. Te ette enää edes teeskentele, vaan haluatte viedä eteenpäin kaikkia näitä valtiosymboleja ja e, haluatte myös, että e, Irlanti saa e, tietyt takeet, jotka eivät ole edes sen paperin arvoisia, joille ne on kirjoitettu. Me olemme täällä vapaus- ja demokratiaryhmä esimerkiksi. Teemme kaikkemme, jotta autamme ei polta Irlannin kansanäänestyksessä, jotta Euroopan demokratia lepää hyvin voimakkaasti Irlannin harteilla. Te taistelitte Neuvostoliittoa vastaan demokratian puolesta ja kansallisen itsemääräämisoikeuden puolesta. Jos unohdatte demokraattisen äänen Ranskassa, Hollannissa, Irlannissa, silloin käännätte Euroopan unionin takaisin siihen eh, liittoon, jota vastaan taistelitte. Kuunnelkaa ihmisiä, kansaa. E, dziękuję panie przewodniczący za wypowiedź. Kiitokset edustaja Farage. Euroopan parlamentissa on aina hyvin erilaisia puheenvuoroja. Sitähän Euroopan keskustelussa on kysymys. Näin olemme vieneet päätöksen eh, nämä puheenvuorot. Näen, että komission puheenjohtaja haluaisi käyttää puheenvuoron. Puheenjohtaja Barroso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa Sersi Puseka, haluan onnitella teitä vilpittömästi Eh, henkilökohtaisesti ja eh, Euroopan komission nimissä. Haluan onnitella teitä siitä, että teidät valittiin puhemieheksi. Eh, te haluatte puolustaa vapautta, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta ja tällä tavoin olette vaikuttaneet Puolan kohtaloon. Te itse olette toiminut pääministerinä ennen kuin teidät valittiin Euroopan parlamenttiin. Te olitte ensimmäinen puhemies, joka on lähtöisin Keski- ja Itä-Euroopan maista. Tämä on erittäin erityislaatuinen kokemus. Teidän arvonne, joihin uskotte ja tässä eh, vaiheessa otatte tämän uuden tehtävän eh, hoitaaksenne. 20 vuotta Berliinin muurin kaatumisen jälkeen, viisi vuotta laajentumisen jälkeen eh, teidän valintanne on uudelleen yhdistyneen Euroopan voitto. Meitä on täällä monia, jotka tuntevat teidät henkilökohtaisesti, teidän taistonne, teidän politiikkanne. Monet meistä ovat sitä mieltä, että henkilökohtaiset ominaisuutenne sopivat nimenomaan puhemiehen tehtävään, joka puolustaa Eurooppaa ja sen kansalaisia. Teidän ominaisuutenne antaa teille hienon mahdollisuuden jatkaa Hans-Gert Bötteringin, osoittamaa tietä. Hän nyt lähtee tästä tehtävästä, jonka hän on hoitanut erittäin arvokkaasti ja on saanut aikaan Euroopan ilman ongelmia kun puhutaan nyt meidän monimutkaisesta politiikastamme, meidän täytyy tehdä työtä solidaarisessa rakentavassa hengessä, jotta Euroopassa päästään eteenpäin. Ja nyt parlamentin toimivaltuudet vahvistuvat Lissabonin sopimuksen myötä ja me todellakin haluamme, että se hyväksytään tämä sopimus, joka on hyväksytty jo 26 parlamentissa ja se ansaitsee kaikkien parlamentin jäsenten tuen. Meidän toimielimemme eh, voivat vain vahvistua keskinäisesti eh, tässä Eurooppa-hankkeessa. Se on aivan totta, kun puhutaan parlamentin ja komission suhteista. Me tiedämme aivan hyvin, että yhteistyö näiden kahden toimielimen välillä saa eh, eteenpäin Eurooppa-hanketta. Niinpä, arvoisa puhemies, hyvä ystäväni, nyt voin vain toivottaa teille ja uudelle parlamentille hyvää työntekoa, jotta saa saadaan eteenpäin vapauden ja solidaarisuuden arvoja. Kiitoksia. bardzo, panie Kiitokset oikein paljon, herra puheenjohtaja. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Golnishille, joka edustaa sitoutumattomia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä, eh, minut hiukan unohdettiin niin kuin eh, sitoutumattomat. Minä haluan kuitenkin onnitella teitä henkilökohtaisesti hiukan vähemmän eh, nyt kun puhutaan tätä, tästä vaalista ja valinnastanne. Teidäthän valittiin suurella enemmistöllä. Siinä mukana oli kaksi suurinta ryhmää, jotka vastustavat ikään kuin eh, keinotekoisesti tätä eh, vaalia ja sitten hoitavat tehtävän keskenään viiden vuoden ajan. Puhemies, minä toivon, että hallitsette voiton, että ettekä ole näiden kahden suurimman ryhmän orjana katsotte myös vähemmistön oikeuksien puolta ja myös toisin ajattelijoiden puolta, koska me olemme huolissamme taloudesta, globalisaatiosta, identiteetistä ja myös vapaasta liikkuvuudesta, koska se ei välttämättä tuota hyvinvointia. Ja tällä tavoin Euroopan unionin toimivaltuudet kasvavat loputtomasti suhteessa kansanvaltaan. Me olemme toisinajattelijoita, me toivomme, että puolatte myös toisin ajattelijoiden oikeuksia ja toivomme, että noudatatte tätä työjärjestystä, jota pitää muuttaa sen jälkeen sitä on haluttu muuttaa, kun on katsottu, että se, siinä otetaan huomioon liikaa ne, jotka ne puoltavat Euroopan etuja. Kiitokset edustaja Golnish tästä puheenvuorostanne sitoutumattomien puolesta. Tämä päättää nyt sitten tämän puhekierroksen ja samoin Euroopan parlamentin puhemiehen vaaliasian. Siirrymme seuraavaan asiaan, joka on Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali. Mitä tulee varapuhemiesten valintaan, ehdottaisin, että niin, että ehdokkuuden jättämisen takaraja olisi tänään kello 13. Nämä